päättyy. Aiheesta äänestetään myöhemmin tänään. Sitten naisten oikeuksien valiokunnan päätöslauselma talous- ja sosiaalikomitean mietintöön, jonka aiheena on sukupuolten välinen kyberkuilu määräaikaan mennessä äänestyspyyntöä tästä ei ole esitetty. Näin ollen työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti tämä lausuntoehdotus on näin vahvistettu. Kiitos. Nyt voimme siirtyä viimeiseen